keskustelun tähän ja äänestämme asiasta huomenna kello 12. Me keskeytämme istunnon, jatkamme 12. päivä maaliskuuta 8.30 viiva 14. Esityslista on julkaistu ja se on parlamentin verkkosivulla saatavissa. Keskeytämme istunnon.